Damen und Herren, ich äh, avaan kokouksen. Herra Van Römpä on tulossa tänne. Hän on muutaman minuutin päästä jo täällä, mutta jo nyt kuitenkin haluaisin sanoa jotakin aivan näin proseduuria ajatellen. Laisi pyyntö teille kello 15.15. 15. Herra Tajani edustaa minua täällä, ottaa puheenjohtajuuden silloin hoitaakseen, koska, koska ottaa vastaan eh, edustaja Kolumbiasta silloin. Tuo mm, tapaaminen sovittiin jo ennen kuin eh, päätettiin tämän päivän kokouksen kohdasta ja en tietenkään halua perua tätä tapaamista Kolumbian presidentin kanssa, joten herra Tajani sitten tulee johtamaan kokousta minun lähdettyäni. Nyt voin kysyä teiltä, onko teillä jotakin erityisiä toiveita? Voimme käyttää tällä aikaa nyt järkevästi siis tässä mielessä siihen asti, kunnes Saara Van Rompuy on täällä. Te olette kaikki nyt sitten täysin tyytyväisiä kaikkeen, joten keskeytänkin kokouksen nyt sitten taas siihen asti, kunnes neuvostopuheenjohtaja on paikalla. Président, c'est pas que nous manquons de mais ce ne sont pas tous des désirs que vous Niin, eipä siitä ole kysymys, etteikö tällä haluaisi, mutta kaikkia eri toiveita ei pystytä heti toteuttamaan. Niin, no se on ihan totta. Euh, mielelläni täyttäisin kaikki teidän toiveenne. Herzlich willkommen, Herr. Sydämesti tervetuloa, herra neuvoston puheenjohtaja, ja tervetuloa komission edustajat ja myöskin hyvät naiset herrat. Aluksi Euroopan parlamentti joutuu ottamaan kantaakseen vastuun pienestä viivästymisestä, sillä eh, herra Van Rompuy ja herra Junkerin edustaja joutuivat ensin terveydenhuol- terveysvaliokunnan kokouksen, joka oli aivan toisessa rakennuksessa. En tiedä, oli tässä jotain epäilyksiä kohdistuvat näiden herrojen terveydentilaan. Että heidät piti lähettää tuohon valiokunnan kokoukseen, mutta esimerkiksi pyydän nyt anteeksi sitä, että tuli tällainen myöhästyminen, koska me yksiselitteisesti olimme vastuussa tästä myöhästymisestä. Ennen kuin avaan kokouksen ja puheenvuoron herra Van Rompaille, sallikaa minun esittää lyhyt kommentti Euroopan parlamentin puhemiehenä tämä on varmastikin viimeinen kaikille sinne avoin eh, puheenjohtajakokous, jossa herra Herman van Rompuy esittelee meille viimeisimmän neuvostokokouksen tulokset neuvoston puheenjohtajana. Minä haluaisin Euroopan parlamentin nimissä kiittää teitä sydämestä, herra Van Rompuy. Jo neuvoston kokouksessa tein niin, ja haluan toistaa sen täällä, ja haluan sanoa teille nyt täällä kollegojen edessä, haluan toistaa sen, mitä sanoin neuvoston kokouksessa. Minun mielestäni te olette tässä virassa, jonka otitte hoitaaksenne viisi vuotta sitten, jolloin se oli jotakin aivan uutta. Te olette ottaneet tehtävän hoitaaksenne, joka varmastikin kuuluu vaikeimpiin, joita EU-ssa voi saada hoitaaksemme. Tunnemme kaikki nämä 28 herraa ja rouvaa eri muodostelmissa, joiden puheenjohtajana te olette toiminut, ja myöskin sen ero, eri lailla itsetietoiset ja voimakkaat luonteet, jotka tietysti tekevät sitä, mitä tekevät, eli edustavat omien maidensa etuja. Että, että tämä kaikki kootaan yhteen, se on varsinainen Herkuleen tehtävä, ja varmastikin teidän levollisuuttanne, teidän tasapainoisuuttanne tarvitaan tällaiseen tehtävään, samoin myöskin teidän selkeyttänne siinä, että saatte aikaan kompromisseja niin kuin olette saanut niitä aikaan. Tiedätte, että Euroopan parlamentissa, kun luotin neuvoston puheenjohtajan tehtävä, valitsi suuria epäilyksiä. Monet kollegat sanoivat, että mihin ihmeeseen tällaista tehtävää tarvitaan. Te olette tästä tehtävästä tehneet omalla tavallaan optimaalisen. Teidän työnne, kun on voinut sitä seurata sitä ja katsoa, miten te olette toiminut, voin sanoa, että olemme teille kiitollisia te olette ollut valmis aloittamaan yhteistyötä, te olette suhtautuneet kunnioituksella Euroopan parlamenttiin. Emme enää ole kaikesta yhtä mieltä, ajatellen ajankohtia, koska kokoukset ovat usein olleet Euroopan parlamentin täysintoviikoilla, mutta toivon kuitenkin, että tällä vaalikaudella saamme aikaan muutoksia, mutta nämä mm, ajankohdat eivät ole liittyneet teidän työnne laatuun tai meidän yhteistyömme laatuun, jotka ole muuttaneet sitä. Siksi haluaisin kiittää teitä sydämellisesti, herra Van Rompuy, tämän viimeisen kokouksen alussa yhteistyöstä toimielintemme välillä. Haluaisin parlamentin nimissä, mutta myös omissa nimissäni tulevaisuuteen toivottaa teille kaikkea hyvää. Meillä kaikilla oli loistava kokemus silloin, kun tämä neuvosto aloitti toimintansa. Silloin oli kaksi perhekuvaa. Tämä tyypillinen neuvoston perhekuva ensinnäkin, jossa olivat instituutioiden edustajat, hallitusten päämiehet ja siis instituutioiden edustajat, se on tämä tavallinen perhepotretti, joka otetaan. Mutta sitten oli toinen perhepotretti, jossa Herman van Rompuy oli lapsineen ja lapsen lapsineen. Tämä oli kaikkein liikuttavimpia hetkiä. Kaikki lapset pysyvät rauhallisina siihen saakka, kunnes David Cameron tuli tähän paikalle ja pieni lapsi alkoi siinä vaiheessa itkeä, mikä saattoi kenties olla sattuma. Tämä oli kuitenkin hyvin liikuttava hetki ja me kaikki olimme tuosta hetkestä tuolloin kiitollisia. Kiitos Herman vielä kerran hyvästä yhteistyöstä ja kaikkea hyvää tulevaisuuteen. Mr. President, Mr. Puhemies, arvon komission puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Ensinnäkin haluan kiittää sinua, Martin, kauniista sanoistasi, ystävällisistä sanoistasi. On suuri ilo voida kertoa teille lokakuun Eurooppa-neuvoston kokouksesta. Se oli viimeinen ja kerron omaan tyyliini. Kyseessä oli ikimuistoinen Eurooppa-neuvoston kokous, Ensinnäkin siksi, että me saimme tehtyä ilmasto- ja energiasopimuksen Euroopalle vuoteen 2030 asti. Yksi kaikkein suurista ihmiskunnan haasteista <clears throat> on ilmastonmuutos ja se on lähellä tämän parlamentinkin sydäntä. Maaliskuussa neuvosto oli asettanut lokakuun itselleen takarajaksi ja me pidimme lupauksemme. Me tarjoamme nyt talouden toimijoille varmuutta niin, että voivat suunnitella investointeja, kirvoittaa innovaatioita, kannustaa investoijia ja myötä vaikuttaa siihen, että lastenlapsemme saavat kestävämmän planeetan. Viime sunnuntaina EPCC-ilmastopaneeli esitti vankan kertomuksen ja korosti siinä, että hiili hiilidioksidipäästöleikkaukset ovat <clears throat> asia, sellainen asia, jolla voidaan parantaa ilmastoa. Ja nyt 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä halutaan leikata hiilidioksidipäästöjä. Tämä on kaikkein kunnianhimoisin tavoite koko maailmassa. Tämä päätös mahdollistaa sen, että Euroopan unioni voi välittää myönteisen viestin ilmastoneuvottelijoille. Se on viesti myös sitoumuksesta ei ole epäilystäkään siitä, että jotkut teistä olisivat halunneet kunnianhimoisempaakin eh, tavoitetta tavalla tai toisella, mutta teille sanon, että älkää aliarvioiko tätä eh, sopimusta ja sitä, että me saamme aikaan sopimuksen ennen Pariisin ilmastokokousta vuonna 2015. Nyt eh, konferenssin panostus tulee olemaan viitekehys tuleville neuvotteluille. Tämän sopimuksen jälkeen YK pääsihteeri Ban Ki-moon onnitteli välittömästi Euroopan unioni jatkuneesta globaalista johtajuudesta ja meidän ilmastotavoitteemme ovat esimerkkinä muille, myös USAlle. Eurooppa-neuvosto sopi neljästä tavoitteesta. Ne kaikki menevät samaan suuntaan. Ensinnäkin pyritään tarjoamaan vihreämpää, turvallisempaa <clears throat> energiaa ja huokeampaa. Ja halutaan koti, kotimaissa vähentää kasvihuonepäästöjä 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Tämä luku on sitova. Se siis on verrattuna vuoteen 1999 ja se tarkoittaa sitä, että meillä on siis vuoteen 2050 mennessä pitkän tähtäyksen ilmastotavoitteet. EUn ETS, energia- ja teollisuussektorin tulevat olemaan keskiössä. Haluamme pitää huolen siitä, että meidän kunnianhimoiset tavoitteemme eivät esty kansainvälisen kilpailun edessä on myös muita sektoreita niin, että haluamme joustavia ja vaihtokelpoisia ETS-tavoitteita niin, että voimme toimia niin kustannustehokkaasti kuin mahdollista. Toinen tavoite, puhdas energia. Me sitoudumme ainakin 27 prosenttiin uudistuvien energialähteiden käyttöön. Tässä puhutaan kokonaisenergian kulutuksesta kehityksen osuudesta ja tämäkin tavoite on sitova. Se sitoo meitä. Tässä on kyse teknologiasta, joka muuttuu nopeasti ja siksi on vaikea vielä ennakoida, kuinka käyttäytyminen tulee muuttumaan, joten yksityiskohdista tullaan puhumaan vielä jatkossakin. Tällä hetkellä EUn uudistuvien energialähteiden osuus on 14 prosenttia, eli jos vuoteen 2030 mennessä aiomme nostaa tämän osuuden 27 prosenttiin, niin osuutemme kaksinkertaistuu. Kolmas tavoite, energiaturvallisuus. Me sitoudumme lisäämään ainakin 20 prosentilla energiatehokkuuttamme. Tämä luku on indikatiivinen, aivan kuten aiemmissakin ohjelmissa. Ja <clears throat> se on vertailukelpoinen tämän hetken tämänhetkisiin, tämänhetkiseen kulutukseen ja ennusteihin. Ja se nousee 30 prosenttiin aikanaan. Energian säästäminen on paras keino vähentää energiariippuvuuttamme ja se on kaikkien sydäntä lähellä oleva asia sekin. Tiedän, että monilla tässä parlamentissa on vahvoja vakaumuksia, jotka liittyvät energiatehokkuuteen. Kun lakiehdotukset ovat pöydällä, niin te voitte itse saada äänenne kuuluviin. Neljäs ja lopullinen tavoite, äh, <clears throat> yh, niin kutsutut interconnection-järjestelmät, se aut, ne auttavat meitä yhdistämään energialähteitä äh, esimerkiksi vuoristoalueilla. Tavoitteena on se, että saadaan sähköyhteenliittymiä vuoteen 2030 mennessä noin 15 prosentin edestä. Me haluamme tällä tavalla saavuttaa tavoitteemme niin e-, sähkön kuin kaasunkin osalta. Tällaiset tavoitteet ovat erittäin hyviä. Tällä tavalla pääsemme mm, sanoista tekoihin. Ja mehän tiedämme, että energiatehokkuus ja energia-asiat ovat erittäin tärkeitä Euroopan parlamentille. Hyvät jäsenet, me olemme myös keskustelleet sosiotaloudellisesta tilanteesta. talouden elpyminen on ollut aivan liian hidasta, monet ovat sen todenneet. kun syksyllä 2014 ollaan palaamassa eurovyöhykkeen tasapainoisuuteen, kasvun heikkous on ollut yksi tärkeimmistä esteistä. On arvioitu, että se on 0,05 prosenttia tällä hetkellä. Ja siitä on johtunut myös se, että investoinnit ovat aivan liian alhaisia ja työttömyys on liian alhaista. Mitään taikasauvaa meillä ei ole. Tämä on johtanut siihen, että työn, te, työn tuottavuuskin on heikentynyt. Se, että ei ole työpaikkoja eikä ole investointeja, on johtanut siihen, että elpyminen on ollut hidasta ja se on ollut suhdanteista. Tämän lisäksi ulkoiset tekijät, niillä on kielteinen rooli, esimerkiksi geopoliittinen epävarmuus ja BRICS-maiden heikompi, ennakoitua heikompi toimiminen, siis Venäjän, Kiinan ja Brasilian ja niin edespäin. Kaikki tämä on vaikuttanut vientiimme ja eurovyöhykkeen maiden kasvuun, jotka ovat riippuvaisia viennistä. Rahapolitiikkamme on sopeutuva ja budjettipolitiikassamme taas me olemme pyrkineet kohdentamaan toimemme kasvuun. Viime vuodet ovat osoittaneet, että budjettipolitiikka on ähm, joustavaa. Me, olemme, me emme ole ainoastaan keskittyneet vajeeseen, vaan myös rakenteelliseen alijäämään. Vuonna 2013 äh, päätettiin, vuoden 2013 päätökset ovat osoituksena tästä. Kun puhutaan rakenteellisista toimista, niin kyllä meidän tulisi ensinnäkin parantaa työmarkkinoita. Meidän täytyy vähentää kuilua niin sanottujen insidereiden ja outsidereiden välillä. Niiden, jotka, joilla on prekääriä työpaikkoja, siis maahanmuuttajat, naiset, ja sitten niiden, joilla on vakaammat työpaikat paikat. Metyä digitaalimarkkinoihin, sähköisiin markkinoihin ja tietysti tutkimusta ja innovaatiota täytyy aina parantaa. Eurooppa-neuvosto oli iloinen uuden komission aikeesta virkistää lisäinvestointeja 300, 000, 300 miljardin euron edestä jäsenvaltioiden vastuu uudistusten saralla on myös erittäin tärkeä. Investointeja täytyy tehdä. Täytyy virkistää investointeja. Se on erittäin tärkeää. Täytyy myös ottaa näin täytyy toimia sekä kysynnän että tarjonnan puolella. Taloudellinen tilanteemme on mutkikas. kun mehän, meillähän on paitsi heik, liian heikkoa kasvua, myös aivan liian alhaista investointia. Ja meillä on myös velkaantuminen on aivan liiallista, niin yksityinen kuin julkinenkin velkaantuminen. Kaiken kaikkiaan velkaantuminen on liian, liian korkea. Meidän täytyy mobilisoida kaikki keinot, jotka ovat mahdollisia ilman tabuja, ilman pelkoa, ilman ideologisia näkemyksiä. Täytyy keskittyä niin lyhyen kuin pitkänkin tähtäyksen tuloksiin ja kunnioittaa ta- emun perustajien ihanteita. Me olemme kaikki tietoisia niistä ongelmista, joita eurovyöhykkeessä on, ja siksi olemme pyytäneet, että eurovyöhykkeen <clears throat> neljä johtajaa valmistavat joulukuuksi <clears throat> uuden tekstin, koska se on välttämätöntä, jotta pääsemme todellisen talousunionin tielle kuten vuonna 2011 kuvattiin. Arvon jäsenet, keskustelemme myös ulkoasioista. Johtajat keskustelivat muun muassa Ebola-vitsauksesta Länsi-Afrikassa. Kiitoksia äh, niiden sitoumusten, joita tehtiin ennen kokousta ja äh, <clears throat> kokouksen aikana, niin saimme miljardi euroa äh, Ebolan vastaiseen taisteluun. Me nimesimme myös Ebola-koordinaattorin tulevan komissaarin Styrielinesin. Eurooppa-neuvosto keskusteli myös Ukrainasta, aivan kuten se on tehnyt kaikissa kokouksissaan maaliskuusta alkaen ja jatkossakin tulee keskustelemaan niin pitkään kuin se on tarpeen. Me olemme vedonneet Venäjään, jotta se ottaisi, ottaisi vastuun Minskin sopimuksen toteuttamisesta. Energiasopimus talvelle on myönteistä Donbasin alueen eh, niin kutsutut laittomat vaalit ovat eh, kielteinen asia. Puhemies, hyvät jäsenet, eh, kuten sanoin, olin, tämä oli viimeinen eurooppa neuvoston johtajat sanoivat minulle näkemiin ja minä taas kerroin heille, kuinka olen aina yrittänyt toimia nimenomaan Euroopan etujen mukaisesti. Tämä ei ole mikään abstrakti asia. Tämä on Euroopan unioni on enemmän kuin 27 kansallisvaltion intressien summa, kohta 28. Joka kerta meidän on, ja nyt jo 28, joka kerta meidän on täytynyt sopia, tehdä kompromisseja, ottaa ja antaa, mutta yhdessä Euroopan neuvoston jäsenten ja muiden instituutioiden kanssa olemme osoittaneet, että 28kin maan unioni voi toimia. Olen täysin tietoinen siitä, että seuraavat viisi vuotta tulevat olemaan aivan yhtä tärkeitä kuin edelliset viisi. Tarvitsemme tuloksia kasvun ja työllisyyden suhteen, jotta saamme palautettua kansalaisten luottamuksen. Näiden viiden vuoden aikana olen pyrkinyt osoittamaan, että EUn instituutiot voivat tehdä yhteistyötä ja olen kiitollinen tästä. Olen kiitollinen tästä eh, edelliselle komission puheenjohtajalle José Manuel Barrosolle jonka kanssa sain tehdä yhteistyötä aivan ensimmäisestä päivästä alkaen viime viikkoon saakka. Ja olen mitä kiitollisiin Euroopan parlamentin kahdelle puhemiehelle, joiden kanssa minulla on ollut ilo ja etuoikeus tehdä työtä Jerzy Busekin ja Martin Schulzin kanssa. Minulla on ollut monia yhteyksiä monien teidän jäsenten kanssa. Toki meillä voi olla eriäviä mielipiteitä, lähestymistapoja, mutta instituutiot ainakin minun mielestäni eivät ole kilpailijoita keskenään. Me palvelemme samoja tarkoitusperiä, eurooppalaista tarkoitusta. Se tarkoittaa loppujen lopuksi kansalaistemme hyvinvointia. Ja, kuten, <clears throat> ja minä tiedän, että se on meidän instituutioidemme työn veturi. Jokainen instituutio on omalla tavallaan erittäin lähellä julkista mielipidettä, se, niin Eurooppa-neuvosto kuin tekin. Kiitoksia kovasti. Kiitos puheenjohtaja. Nyt ensimmäisen kerran puheenjohtajakokouksessa, joka on jäsenille. Anna puheenvuoron nyt neuvoston puheenjohtajalle, herra Junckerille. Olkaa hyvä. President. Herra puhemies, hyvät naiset ja herrat, herra neuvoston puheenjohtaja. Minä en puhu ensimmäistä kertaa. Itse asiassa minulla on sellainen tunne, että minä olen viime kuukausina aivan usein puhunut tai kun olen ottanut kutsuja, niin olen joutunut puhumaan, joten katson, että minulla ei ole enää tehtävänä yksityiskohtaisesti puhua teille enää komission uudesta ohjelmasta, koska tätä kokoustahan ei ole kutsuttu koolista varten, että puhuttaisiin uuden komission työohjelmasta. Se tullaan esittelemään muutaman viikon kuluttua. Puhuisin viimeisimmästä neuvoston kokouksesta, johon saatoin osallistua. Se kuuluu näiden institutionaalisten äh, tilai, tilanteeseen, että minä olen osallistua neljään neuvoston kokouksen olematta komission puheenjohtaja, mutta puheenjohtaja Van Rompuy on kiitellä tavalla kutsunut minut näihin kokouksiin, jotta voin kuulla, mitä, neuvost- mitä hallitukset ajattelivat, koska minä täytyy tietysti oppia tuntemaan nämä hallitukset. Minä olen osannut listaan 20 Euroopan neuvostoon, joten yllätyksiä ei ollut kovinkaan usein. Minä haluaisin kommentoida Eurooppa-neuvoston tuloksia suhteessa energiaan ja ilmastonmuutokseen, koska en ollut näissä keskusteluissa yhtenä osapuolella, vaikka olenkin täysin samaa mieltä niistä päätelmistä, joita Eurooppa-neuvosto teki varapuheenjohtaja, joka vastaa energiaunionista, nyt sitten tekee käytäntöä kaikista niistä päätelmistä, joita Euroopan neuvostosta seuraa. Pyytäisin teitä kutsumaan varapuheenjohtaja Safkovicin kokouksiin, jotta pysytään ajan tasalla siitä, mitä, mitkä ovat ehdotukset ja aloitteet kuten myöskin suunnitelmat komissiolla. Ja Kalniette, joka vastaa ilmastopolitiikasta ja energiapolitiikasta, tekee kaikkensa, jotta sitten Pariisin konferenssissa 2015 Euroopan unioni kykenee esittelemään johdonmukaisen yhtenäisen näkemyksensä tästä asiasta. Olen erityisesti kiinnittänyt huomioni neuvoston päätelmiin, jotka liittyvät taloudellisiin kysymyksiin, varsinkin euro. Neuvoston osa Herman oli puheenjohtajana ja kuuntelin näitä aloitteita, joihin ryhdytään. Olin oikein tyytyväinen siihen, että Eurooppa-neuvosto hyväksyi periaatteekseen sen investointi- ohjelman, joka sisältö on tämä 300 miljoonaa, josta puhuttiin silloin kun 15.6. astui virkaani. Ja en ole tiedotan teille vielä hyvistä uutisista, esiksi, että olisin joulupukki, vaan siitä syystä, että tänä päivänä vielä en kykene kertomaan teille siitä, yksityiskohtaisesti siis, mistä tämä investointiohjelma koostuu. Komission ensimmäinen kokous pidetään huomenna aamulla ja siellä ryhdymme tähän tärkeään työhön, joka mahdollistaa jo ilman mandaattiakin sen, että voin sitten myöhemmin kertoa teille komission suostumuksella tästä investointiohjelmasta, joka koskee erityisesti yksityistä sektoria, ei niinkään julkista sitä sektoria, sillä tällä hetkellä vielä ei ole oikea hetki puuttua julkisen talouden alijäämiin ja velkoihin. Nämä ovat olleet ehtona sille, että kasvu on ollut aika laimea, mutta meidän täytyisi kyetä sitä kiihdyttämään nyt. Ja siitä syystä meidän täytyy kyetä konsolidoimaan politiikkaamme sellaisen politiikan kanssa, joka erityisesti on keskittynyt kasvun ja työpaikkojen luontiin. Ja näin on ollut myöskin puheenjohtajaryhmän johdossa, jossa puhutaan eurovyöhykkeestä nyt ensin Van Rompuyn johdolla ja euroryhmän mukana. Olen saanut olla mukana jo esittelemässä näitä ohjelmia ja tällä hetkellä nyt sitten aion olla näiden neljän puheenjohtajan valtion ryhmän puheenjohtajana ja Eurooppa-neuvostossa joulukuussa tavoitteena on esitellä ensimmäiset osiot tästä hankkeesta, jonka tavoitteena on siis muodostaa parempi tie kohti euroa ja eurovyöhykkeen kehitystä. Joten hyvä puheenjohtaja, en aio nyt sitä kommentoida ulko, äh, ulkosuhdeasioita, mutta aion työskennellä mahdollisimman läheisessä yhteistyössä tämän parlamentin kanssa, aivan kuten olen tehnyt aiemminkin Aivan niin kuin olen tehnyt ennenkin, kun olen ollut pääministerin, valtiovarainministerin, ulkoministerin ja muiden ministerin rooleissa, joten näette minua kyllä tulevaisuudessakin. Kiitos komission varjohtaja nyt kansanpuolueryhmän puolesta puhuu herra Viivää. Presidentin. Hyvät puheenjohtajat ja puhemies. Minä haluaisin aluksi nyt viitata siihen, mitä tulee neuvostoon. Haluan kiittää herra Rompaita siitä, että neuvosto on sanonut meidän parlamentissamme tekemään päätöstä, joten voi Herman äh, Junckeri hänen joukkueensa voi aloittaa työnsä. Ja näiden nyt äh, virallisten <clears throat> päätösten jälkeen nyt sitten Juncker voi aloittaa yhteistyötään. Niin, nyt energia ja ilmasto. Kansanpuolueen ryhmän puolesta voisin korostaa sitä, että se mitä Herman van Rompuy korosti, että tämä tulosneuvostokokouksesta oli hyvin selkeä viesti, että me pääsimme yksimielisyyteen kunnianhimoisista tavoitteista. Euroopassa on tärkeää. Eurooppa on maailmanlaajuinen esikuva, on ollut sitä menneisyydessä ja on nyt myöskin näiden eh, tavoitteiden myötä sitä myös tulevaisuudessa. Ja me toivomme, että tämä viesti on Pariisia varten sellainen, että se johtaa myöskin liikkeelle lähtöön maailmanlaajuisesti. Me toivomme edelleenkin, että Pariisissa saadaan aikaan sitovia tavoitteita, eikä vain eh, puhuta tavoista, jotka ovat epäselviä. Tämä 40 prosenttia, me toivon, että sitä, me hyväksytään, että sitä ruvetaan vähättelemään, koska vuodesta 90 tähän mennessä olemme säästäneet yhtä paljon kuin olemme siis nyt aiemmin säästää seuraavien kymmenen vuoden aikana, eli kansankennossa on säästetty se, mitä nyt yritetään kymmenessä vuodessa säästää, joten eh, tämä on sellainen tavoite, jota Eurooppa, joka vähättely Eurooppaa, saa hyväksyä, mutta kansanpuolueryhmä haluaa nyt jo tuoda julki myös sen, että kaikkien näiden askelten osalta on pidettävä mielessä myöskin realismi. Me haluamme päästä eteenpäin, mutta me emme halua myöskään eh, irrottautua muista eh, maailmanlaajuisesti. Tämä täytyy pitää mielessä. Energiapolitiikka, ilmastopolitiikka liittyy energian hintoihin – ja kun Euroopassa on kasvun heikkoutta, niin tämä on pidettävä myöskin mielessä. Mitä tulee sitten näihin leikkauksiin, voisin sanoa tästä sen, että ongelmat näiden leikkaustavoitteiden osalta ovat sellaisia, että ne ovat konkretiassa. Ei sitä tavoitteista olla yhtä mieltä, mutta kun puhutaan vaikka hehkulampuista tai kahviautomaateista kautta Euroopan, syntyy sellaisia keskusteluja, joita valitettavasti syntyy, eivätkä ne ole myönteisiä Euroopan kannalta ihmisten mielissä. Siksi meidän yhdessä, hyvä Jean-Claude Juncker, yhdessä komission kanssa täytyy pohtia, miten saamme asiat tasapainoon. Keskeistä täytyy olla sen, että jäsenvaltiot, joiden täytyy tehdä päätökset, jotka liittyvät energiatehokkuuteen, myöskin toteuttaa aina päätökset, että ne ottavat vastuun kantaakseen, eivätkä eh, irrottaudu tästä. Tämä päätöksen täällä yhteinen, eikä vaan niin, että päätöksestä syntyvät seuraukset lykätään sitten Brysselille. Äh, energia kysymyksen osalta se, että on saatu aikaan sitovia tavoitteita on tärkeää. Nyt on pystyttävä eteenpäin asioissa ja toivon, että ja olen varma, että pääsemme asioiden osalta eteenpäin, mitä tulee sisämarkkinoihin. Varmastikin suuri kysymys tulee olemaan se, että on tällaiset pirstalliset tukimarkkinat, mitä tulee nimenomaan kestäviin energianlähteisiin ja tätä ei tietenkään pitkällä voida ylläpitää näin. Mitä tulee sitten tähän politiikkaan ylipäätään, eh, koska neuvoston on otettu esille tällainen menettelytapa kysymys, koska neuvosto katsoo, että teollisuuteen vaikutukset, jotka päätöksellä on, että niiden osalta edelleen ylläpidetään yksimielisyyttä. Myös meidän puhemiehemme on kokouksessa tuonut julkisen, että tämä ei ole sopimusten mukainen linja. Sopimusten mukaan neuvosto tekee perustavanlaatuisia periaatepäätöksiä energiapolitiikan tulevaisuudesta. Komissio tekee esityksiä parlamentissa tehdään päätökset eri elimissä. Haluaisin tukea sitä, mitä Martin Schulz on neuvoston kokouksessa todennut. Meidän kannaltamme katsottuna Eurooppa-neuvosto tässä kysymyksessä on tilanteessa, jossa sen täytyy noudattaa perustamissopimuksia. Sitten kaksi asiaa, jotka eivät olleet esityslistalla, mutta jotka Euroopan neuvostossa ovat aiheuttaneet kuohuntaa. Tämän toisaalta David Cameronin kommentit, jotka liittyvät tähän muutettuihin maksuosuuteen. Haluaisin muotoilla tämän näin, että Eurooppa-neuvoston johtavan huippupoliitikon osalta ole hyvä, jos pää on punainen, koska tästä meillä sanoisinkin, että tämä on aika ongelmallista, tämä käyttäytyminen, koska minusta pitää noudattaa sääntöjä. Jos Euroopassa tehdään sopimuksia, myös Iso-Britannian tulee kunnioittaa niitä. Ja toinen asia, joka ei ollut esitystalla, mutta joka myös on aiheuttanut keskustelua, oli Italian pääministerin Rensin käyttäytyminen. Ajatellen komission kirjettä, joka liittyy Italian budjettiin. Hän sanoi, että hän ei salli, että Brysselin byrokraatit määräilevät sitä, miten hän muokkaa budjettia. Minä haluan tarttua näihin kahteen asiaan, koska Van Rompuy, tähän oli nyt tällä hetkellä virasta luopuva neuvoston puheenjohtaja, haluaisin tämän kysymyksen, Puhutaanko tällaista käyttäytymistä neuvostossa avoimesta, koska minusta tämä ei ole hyväksyttävää. Se, että kollegat, jotka ovat mukana tekemässä päätöksiä tai joita, joiden edeltäjät hallitusten päämiehet ovat olleet mukana tekemässä päätöksiä, tällaisella tavalla kommentoivat Brysselin päätöksiä. Päätökset ovat itse olleet kenties tekemässä. Ja minä en ymmärrä, minä uskoisin, että muut valitusnäpämiehet varmasti puhuvat tässä yhteydessä selvää kieltä ja sanovat, että tämä ei käy, koska kysymys on yhteistä päätöstä, Ehkä voitte nyt ne päätöksi sanoa sen, puhutaanko siellä suoraan, puhutaanko siellä selvästi vai suvaitaanko tällaista käyttäytymistä. Ja sitten haluaisin kasvusta vielä sanoa, että tuen voimakkaasti komission puheenjohtajan kommentteja. Eiliset luvut, jotka liittyvät kasvukehitykseen, eivät ole sellaisia, joita me toivomme. Ja siksi pyytäisinkin, että jäsenvaltiot tukisivat Jean-Claude Junckeria, kun hän esittää pakettinsa. Ja lopuksi minäkin haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kansanpuolueen nimissä. Minä itse en voinut harjoittaa läheistä yhteistyötä, koska olen uusi ryhmän puheenjohtaja, mutta ryhmän nimissä haluaisin kiittää eh, herran Herman van Rompaita. Hän on antanut oman leimansa tälle uudelle tehtävälle, joka syntyi Lissabonin sopimuksen kautta. Hän on sen omalla tavallaan tehnyt, niin kuin hän tänäänkin puhui täällä. Ja haluaisin sanoa, että hyvä, että teillä on tuo tyyli, tuo tapa hoitaa. Se sopii teille, se sopii tuohon virkaan. Te olette johtaja, joka joutuu ottamaan huomioon erilaisia intressejä. Te olette välittäjä, joka joutuu sovittamaan yhteen erilaisia intressejä historiassa katsottuna voidaan sanoa, että se on ollut arvokasta, on arvokasta, että meillä on tällainen elin, jossa Euroopan johtajat kokoontuvat säännöllisesti ja käyvät kriittisesti keskusteluja, mutta kuitenkin pyrkivät kiistojenkin yhteydessä löytämään yhteisen tien joka on meidän Euroopallemme suuri historiallinen menestys, se, että meillä on tuollaisia elimiä, tuollaista yhteistyötä, ja teidän johdollanne tuo on myöskin johtanut huomattaviin parannukseen. Haluaisin viitata myös siihen, että kriisin yhteydessä nimenomaan hallitusten välistä toimintaa on arvosteltu, mutta se on ollut välttämätöntä. Te olette aina katsonut sitä, että täytyy kuitenkin myöskin liittyä, mennä kohti eurooppalaisia ohjeita, eurooppalaisia sopimuksia kohtaan, mutta kriisin aikana tietysti täytyy toimia, ja siinä te olitte minusta reilu sovittelija toimia myöskin instituutioiden välillä ja kansapuolueen ryhmän puheenjohtajalla myöskin kiittää kansanpuolusta edustavaa neuvoston puheenjohtajaa siinä, miten hän on toiminut yhdessä meidän ryhmämme kanssa. Te olette ollut hyvä veturinkuljettaja, herra Van Rompuy, Euroopan, Euroopan neuvoston veturin kuljettaja ja nyt annatte sen eteenpäin uudelle veturin kuljettajalle Donald Tuskille ja toivotamme teille kaikkea hyvää tulevassa elämässänne. Kiitos. Kiitos, herra Viva. Puheenvuoron saa nyt herra Pitella. Sosialistische Fraktion. Grazie, grazie presidente Schulz. Kiitoksia, kiitoksia puhemies Schulz. Minäkin haluan ilmaista kiitollisuuteni ja arvostukseni eh, Van Rompäylle. Olen samaa mieltä teidän kanssanne. Tämä ei ole ollut helppo tehtävä. Tässä on erittäin suuresta vastuullisesta tehtävästä, eh, jota Van Rompäy on toteuttanut ja haluan kiittää häntä siitä. Ehkä meidän pitäisi pyy- kiittää siitä selonteosta, jonka esititte Eurooppa-neuvoston kokouksesta. Täällä viitattiin Italian äh, hallituksen käyttäytymiseen ja kyllä täytyy todeta, että kaikkien täytyy olla lojaaleja Euroopalle. Kolme suurta kysymystä, joihin neuvostossa puututtiin. Talous, ilmastonmuutos ja ulkopolitiikka. Kaikista lyhyesti. Olen tyytyväinen siihen vakavuuteen, jolla äh, Jean-Claude Juncker puhui meidän Strasbourgissa tästä meidän viimeisestä mahdollisuudestamme Juncker on luja, vaikka hän on myös sympaattinen. Ja hän Strasbourgissa puhui hyvin vakavaan äänensävyyn, ja minä olen yhtä mieltä. Euroopalla ei ole tulevaisuutta, jos me taas kaadumme ja erehdymme. Me emme saa jättää vastaamatta ongelmiin, joita meillä tällä hetkellä on nuorisotyöttömyys, sosiaaliset ongelmat, niin edespäin. Meidän täytyy puuttua makroekonomisiin kysymyksiin. Emme saa epäonnistua maailmassa, jossa monet tarvitsevat meitä. Ja siksi tämä työllisyys- ja kasvu- ja investointipaketti avaa meille erittäin tärkeän mahdollisuuden muuttaa viimeaikaista trendiä. Haluaisin vielä kerran sanoa, että jos tämä paketti toteutetaan tasapuolisesti, niin että saadaan myös tasapuolisesti yksityistä ja julkista rahaa, saadaan uusia ää, rahan lähteitä ja otetaan huomioon kaikkien yhteiset tavoitteet, myös parlamentin tavoitteet täytyy ottaa mukaan tässä keskustelussa, niin silloin se on onnistuva meidän täytyy ottaa huomioon myös kansalliset poliittiset tilanteet. Tarvitsemme, meidän täytyy ymmärtää, että niin Euroopan kuin kansallisilla tasoilla täytyy toimia, jotta saamme aikaan työpaikkoja, kasvua, kilpailukykyä. Eli meidän täytyy käyttää kaikkia mahdollisuuksia, vakaus- ja kasvupaketin joustomahdollisuuksia. Se on erittäin tärkeää niin, että saamme niitä rahoja, jotka ovat välttämättömiä. Myös koulutukseen on investoitava. Nyt puhuisin siitä surrealistisesta tilanteesta, joka, jossa ollaan budjetis, budjettiasioissa. Tässä ollaan suorastaan konkurssin partaalla. Tämä kompromettoi koko Euroopan unionin uskottavuuden, kun ajatellaan, mitä hyötyä meistä voisi olla esimerkiksi yhteisölle, kunnille, pk-yrityksille. Me tarvitsemme sellaisen Euroopan unionin budjetin, jolla voidaan tukea kehitystä ja kasvupolitiikkaa kaikkialla Euroopassa, erityisesti tällä tänä aikana tässä tilanteessa, jossa monet maat kohtaavat vakavia taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia. Entäpä sitten ilmastonmuutos? Olen samaa mieltä kuin Weber. Tämä kompromissi on meille mini, minimi. Meidän on otettava tietenkin huomioon meidän täytyy ottaa, ottaa huomioon se, että meidän on pyrittävä vaikuttamaan uskottavalla tavalla Pariisin ilmastokonferenssi vuonna 2015. Tuolloinhan toivottavasti saadaan aikaan uusi kansainvälinen sopimus, joka sisältää sitovia ehtoja, koska ilman sitovuutta emme voi estää ilmastonmuutosta. Muutosta ei saada aikaan. Emmekä voi estää sitä, että lämpötila nousee yli kaksi astetta. On <clears throat> käytävä uutta taistelua puhtaan veden, ruuan, elintarvikkeiden puolesta. Ja se edellyttää, että puutumme ilmastonmuutokseen. Haluan kiinnittää huomioon myös siihen, mitä Burkina Fasossa tapahtuu, ja toivottavasti myös Mogherini, Mogherini kuuntelee tätä. Siellä on meneillään inhimillinen ja poliittinen äh, draama ja tragedia. Meidän täytyy tiukasti tuomita ää, äh, syylliset ja meidän täytyy suojella Burkina Fason kansalaisia, jotka haluavat demokratiaa. Me minä vankasti pyydän, että voisimme auttaa sellaisessa siirtymässä, joka johtaisi siviilihallintoon ja perustuslakiin. Vielä Afrikasta hyvät puheenjohtajat, puhemiehet. Meidän täytyy antaa tosiasioiden puhua puolestaan. Me emme voi pinnallisesti puuttua <clears throat> tilanteisiin, jotka ovat vakavia ja on otettava huomioon, että Afrikka on laaja kontinentti. Kiitos herra Pitellä. Nyt herra Kamal ECR puolesta. Thank you very much, uh, Mr. President. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ensin aloitan neuvoston päätyöstä. Ryhmämme ECR kannattaa tätä 40 prosentin vähennystavoitetta vuoteen 2030 mennessä kasvihuonekaasupäästöistä. Me kannatamme sitä, että se ei merkitä, merkitse mitään spesifejä kansallisia tavoitteita markkinointiinvestoinneissa, ja se ei vähennä investointeja eikä innovaatiota. Se on hyvä, että se esitetään mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla. Meidän täytyy kuitenkin sen sijaan, että taputtelisimme itseämme olalle ja onnittelisimme itseämme siitä, että olemme päässeet 40 prosentin tavoitteeseen, täytyy ymmärtää, että EUn ulkopuolellakin on maailma. Meidän täytyy osoittaa johtajuutta, jotta saamme aikaiseksi sitovan sopimuksen vuonna 2015 Pariisissa. Meidän täytyy myös tunnustaa se, että mistä hyvänsä sopimuksesta ei ole mitään hyötyä, jos me leikkaamme päästöjämme, mutta Yhdysvallat, Kiina, Intia, Brasilia ja muut eivät näin tee. Lisäksi kannatamme näitä Ebola-toimenpiteitä, mutta nyt haluaisin kääntyä käsittelemään asiaa, jonka muutama edellinen puhuja otti esille. Se valitettava asia, joka tuli esille tuolla huippukokouksessa, nämä niin sanotut tekniset muutokset budjettiin. Puheenjohtaja Juncker sanoi, että hän halusi poliittisemman komission, mutta joku varmaankin näkee politiikan tässä taustalla. Joku varmasti näkee, että tämä on mahdollinen poliittinen katastrofi. Tietysti voidaan väittää, että se oli kyseessä pelkästään tekninen kysymys, mutta kun puhun äänestäjille, niin äh, yhdistyneessä kuningaskunnassa tai ystävilläni Italiassa tai Alankomaissa, he ajattelevat, että tämä on joku vitsi. Ja kreikkalaiset sanovat, että kaikki se säästö, joita on tehty tässä viimeisten vuosien aikana, nyt pyydätte sitä lisälainaa meiltä, jotta voimme antaa sen komissiolle, jotta se voi antaa sen Saksalle. Varmaankin nyt näette tässä taustalla olevan politiikan Viime vuosinahan Britanniassa on mennyt aika hyvin ja nyt vaikuttaa siltä, että tulee rangaistus siitä. Kun taas maa, kuten esimerkiksi Ranska näyttää saavan palkinnon siitä. Näin, t- t- näin ihmiset asiaan näkevät. Se on se politiikka tässä taustalla. Jos, poli- jos komissiolla on ollut poliittisempia onnistua, sen täytyy ymmärtää, että me emme voi hyväksyä eh, tällaisia lauseita, kuten tietokone sanoo kyllä, tietokone sanoo ei, tai puhua teknisistä mukautuksista huomenna tilintarkastustuomioistuin julkaisee vuosikertomuksessa. Mehän tiedämme, mitä se sisältää. Nyt voidaan tietysti väittää, että kysymys on pelkästään jäsenvaltiosta, että ne eivät ole vastuullisia. Mutta äänestäjät eivät sitä kuule. Äänestäjät näkevät vain sen, että miksi EU ei ole allekirjoittanut näitä vastuvapauksia 20 vuoden ajan. Meillä pitäisi olla budjettivalvonnasta nimenomainen komissaari, ja meidän täytyy pureutua näihin ongelmiin. Meidän täytyy mennä kohti parempaa maailmaa. Me emme saa pyytää jäsenvaltioita lisää rahaa. Ja lopuksi, mm, puheenjohtaja Van Rompuy, haluaisin kiittää teitä. Monet teidät ovat tunnistaneet teidän arvonne hyvänä välittäjänä jäsenvaltioiden välillä ja oikeudenmukaisena sellaisena. Useat ihmiset ovat niin sanoneet eri maissa. Ja mekin äh, parlamentin edustajina olemme arvostaneet teidän suhdettanne Euroopan parlamenttiin. tiedän, että se, että olet aiemmin ollut myöskin parlamentin edustajana, on edesauttanut tässä tehtävässä. Haluan kiittää teitä edestä menneistä vuosista ja toivotan teille kaikkea hyvää tulevaisuutta silmällä pitäen. Tässä on Kynsara Kamal, nyt Alderyhmän puolesta herra Verhofstad. Ja today it's a... Uh, Kiitoksia puhemies. Tässä vähän on vahdin vaihto menees, menel, meneillään. Von Rombau on väistyvä, puheenjohtaja. Haluan tervehtiä ja kiittää häntä hänen tekemästään työstä. Ja nyt uusi komission puheenjohtaja on tulossa. Haluan häntäkin tervehtiä tulevasta, ja kiittää tulevasta työstä. Haluan kiittää häntä niistä ehdotuksista, joita hän on tehnyt parlamentille. Tässähän kokouksessa puhutaan pääasiassa Eurooppa-neuvoston tuloksista, mutta itse asiassa lehdistössä ei ollut kauheasti artikloja ähm, ilmastonmuutoksesta, pikemminkin Cameron tapauksesta. Cameronin tapaus, äh, Cameronilla näyttää olevan uusi strategia. Hän haluaa luoda kriisin joka ikisessä äh, huippukokouksessa, mikäli mahdollista joka viikko. Hänen on ymmärrettävä, että tämä ei ole hyvä strategia koska äänestäjät pitävät aina enemmän alkuperäisestä kuin kopiosta. Mutta viimeisin eh, Cameronin kopio on aika nolo. Ja EUn <clears throat> e kansalaisten kannalta se on aivan hullu. Se on eh, Euroopan unionin sääntöjen vastainenkin. Ja minun on todettava, ja olen tosissani, eh, herra Kamala, kerrankin olen yhtä mieltä Cameronin kanssa yhtä mieltä siitä kriisistä, jonka hän aiheutti neuvostossa. Järjestelmä on huono. Vuoden lopussa komission täytyy lähettää kirje maille ja sanoa, että olette saanut rahaa, joidenkin täytyy maksaa. Mutta kun sanotaan A, niin täytyy, täytyy myös sanoa B. Me tiedämme, mikä tämän järjestelmän vika on. Budjetti perustuu valtioiden kontribuutioihin, ei todellisiin omiin resursseihin, kuten alkuperäisessä EUn perustamissopimuksessa edellytetään. Joten, jos Cameron todella haluaa muuttaa järjestelmää, niin hänen täytyy noudattaa tätä omaa logiikkaansa, ottaa yhteyttä parlamenttiin ja komissioon pyytää meitä laatimaan budjetti, joka perustuu omiin varoihin, Euroopan unionin kansalaisten suoriin maksuihin eikä mihinkään teknisiin sopeutuksiin ja valtioiden kontribuutioihin. Ja nytpä pääsenkin puhumaan uudesta komissiosta. Tiedän, että Jean-Claude Juncker, teillä on uusi verkkosivu. Ettekö te itse tiedä? Teillä on verkkosivu. Ehkä ette tiedä tätäkään, mutta teillä on aivan uusi hieno juliste Berlemoon rakennuksen seinässä. Te siis olette nähnyt sen, te tiedätte mitä siinä sanotaan, uusi alku Euroopalle. No toivotaan, minun ryhmäni ainakin toivoo, että tulevina viikkoina äh, <clears throat> kaikkein tärkeintä on se, että saatte aikaan uuden hallinnon eurovyöhykkeelle niin, että kasvu virkistyy. Amerikkalaiset toteuttivat tämän saman vuonna 2009 Amerikan elpyminen ja mm, stimuluslaki, joka auttoi infrastruktuureiden kehittämisessä, energia-asioissa – ja annettiin myös liittovaltion verokannustimia muun muassa kansalaisille, perheille. Me emme tehneet tätä minä vuonna vuoden 2009 jälkeen. Siellä saatiin aikaan talouden kasvua 2-3 prosenttia. 2,3 prosenttia tänä vuonna. Ja tämä on merkittävää ja haluan korostaa tässäkin kokouksessa sitä, että se on ihan toista kuin, että sovitaan muutamasta miljoonasta tai miljardista eurosta EUn budjetissa. Eli tietäkää ja ymmärtäkää, että jos me esitämme omaa elpymis- ja virkistysstimuluspakettia tai lakia, niin olemme tosissamme. Nyt yksi vuosikymmen on menetetty, emme voi menettää toista. Kiitos. Die GUE-Fraktion. GUE, -fraktion. GUE Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvät puheenjohtajat, kuten puheenjohtaja Van Rompuy totesi, asiantuntijoiden viimeinen kertomus, ilmastokertomus on erittäin tärkeä. Se mielestäni muodostaa hätäkutsun ja vetomuksen meille toimia nopeasti. Ja tämä merkitsee sitä, että Pariisin konferenssin on entistä tärkeämpi onnistua vuonna 2015. Kun katsotaan sitä tarkkaan, niin nähdään, että siinä on aika hälyttäviä elementtejä. Siinä todetaan, että ilmastonmuutos, ja tässä siteran sitä, aiheuttaa vakavia, laajoja ja peruuttamattomia vaikutuksia. Kasvihuonekaasun muodostuminen ilmakehään on kaikkein korkeimmillaan yli 800 vuoteen. Ja Eurooppa-neuvosto on esittänyt tiettyjä ehdotuksia. Ne kannattaa ehdottomasti ottaa huomioon ainakin lähtökohtana. Ja pelkään, että se, että tietystä asioista ei keskustella riittävän syvällisesti. Minun mielestäni kyseessä on keskustelu meidän välillämme ja meillä on tuossa näkemyseroja, mutta tämä kilpailuperiaate, josta juuri puhuttiin hyvin useilla toimialoilla, esimerkiksi liikennealalla, ei ole sovel- sopeutunut niihin tavoitteisiin, joihin me täällä pyrimme. Se, että esimerkiksi jatketaan öö, junaliikenteen kustannuksella rekkaliikenteen e, suosimista, on erittäin vaarallista. Tai liikatuotanto maataloudessa. Ylipäätään koko voitonhaon lyhytnäköisyys on nimenomaan ilmastopolitiikan vastaista. Meidän tulisi ehdottomasti ajatella asiasta toisella tavalla, eikä pohtia aina näitä taloudellisia etuja, kuten todetaan Välillä tulisi katsoa, pitääkö käyttää esimerkiksi öljyä tai kivihiiltä. Kuitenkaan ei tiedetä tarkalleen ottaen sitä, mikä vaikutus niillä on. Minun mielestäni meillä ei ole mitään pitkän aikavälin tehokkaita kestäviä ratkaisuja ilman, että samanaikaisesti otetaan mukaan myös toisenlainen taloudellinen ajattelu, joka muuttaa, muuttaa meidän tuotantojärjestelmiämme niin, että ne saavat saastuta niin paljon. Samalla luoden uusia tuo työpaikkoja, jotka ovat laadukkaita, josta saa hyvää palkkaa, jotka tuottavat ekologisia tuotteita. Meillä täytyy olla siis rohkeutta suuren suunnitelman käynnistämisen. Jos se on teidän hankkeen, niin sitä täytyy ehdottomasti tukea. Suuri infrastruktuurihanke, energia, asuminen, julkiset palvelut kaupungeissa ovat tässä suhteessa erittäin tärkeitä, jotta voimme päästä tähän tavoitteeseen, josta täällä puhutaan. Samalla meidän täytyy olla myöskin Kööpenhaminan konferenssin sitoumusten tasolla tehden enemmän kuin kehitysmaat, joilla on yhä vaikeampi, kuten kaikki ymmärtävät, vastata näihin haasteisiin. Nyt niillä on vastassaan Ebola ja ehkäpä huomenna vielä vakavammat asiat, kun puhutaan ilmastopakolaisista ja ihmisoikeuksista. Käsittääkseni, kun käymme että neuvoston parlamentin ja komission välillä, meidän täytyy ottaa esille huomattavasti enemmän sellaisia hankkeita, jotka tavoittelevat 70 prosentin vähennystä vuoteen 2050 mennessä, jotta voitaisiin pysyä tällä kahden asteen lämpenemisen alapuolella. Kiitos nyt vihreä herra Lamberts. Kiitoksia. Haluan kiittää edellistä puhujaa hänen vetomuksestaan. Olen ihan samaa mieltä, en aio toistaa sitä, mitä hän sanoi. Van Rompuy, lasi voidaan nähdä puoliksi tyhjänä tai puoliksi täytenä. Jos katsotaan ilmastotavoitteita myönteisellä silmällä, niin ainakin 40 prosentin vähennys hiilidioksidipäästöissä on hyvä asia. Ja se vahvistaa, että että Euroopan unioni on ottanut haltuunsa johtajuuden. Kun ajatellaan Euroopan unionin kantaa verrattuna muihin, niin kyllä me olemme kunnianhimoisempia. Mutta jos katsotaan niitä vaatimuksia, joita kilpailijamme ja planeettamme asettaa meille, niin kyllä tämä oli oikea valinta. Ainakin 40 prosenttia, voi siis olla enemmänkin, mutta sehän ei estä sitä, että ekologisesti tämä ei vielä riitä. No eihän meillä mitään yhtä ja omaa tavoitetta ole, mutta kun ajatellaan vaikkapa kiinalaisia ja kiinalaisten eh, vastuunjakoa, kun ajatellaan eh, hiilidioksidipäästöjä, niin kyllä tämä eh, <clears throat> asettaa meille aivan erityisiä velvoitteita. Entäpä sitten tämä 27 prosentin tavoite? Eihän sekään ole täysin sitova sehän koskee siis uudistuvia energialähteitä. Miten aiotte laatia velvoitteen, todellisen velvoitteen, jotta tämä, tämä toteutuisi. Eli kun meillä on kaksi tavoitetta, jotka eivät ole sitovia, niin niitä ei todennäköisesti ei, ei välttämättä tavoit, saavuteta. Eli ainoastaan se, mitä voidaan mitata, toteutuu. Ja se virhe, jonka olette tehnyt, on niin taloudellinen kuin strateginenkin koska vaikka me emme, vaikka meillä ei olisikaan ilmasto tavoitteita, niin siitä huolimatta niin taloudellisesti kuin strategisestikin uudistuvien energialähteiden käyttö on välttämätöntä. Jo sen vuoksi, että mm, on otettava huomioon jopa tämä teollinen vallankumous niin täällä kuin muuallakin. Ja Eurooppa itse asiassa tässä äh, on hidastanut ähm, uusiutuviin energioihin siirtymistä. Ja tämä on myös strategisesti tärkeää, että asetetaan todellisia tavoitteita, äh, koska kun katsomme, äh, koska kun ajatellaan, mitä Putin tekee, jos me eh, otamme jalankaasulta, kun menemme kohti uusiutuvia energialähteitä, niin eipä käy hyvin. Ja lopuksi neuvoston päätelmien ensimmäisessä kohdassa Eurooppa antaa itselleen mahdollisuuden palata näihin asiakirjoihin yksityiskohtaisesti myöhemminkin, mutta täytyy muistaa, että tässä ei ole kyse mistään perussopimuksen säätämästä lainsäädäntö menetelmästä. Emmehän me voi hyväksyä sitä, että parlamentti joutuu toteamaan vain, että näin on päätetty, vaikka te itsekin myönnätte, että parlamentti on toinen lainsäätäjä. Ja me aiomme mm, olla hyvin valppaina tämän asian suhteen. E Kiitos nyt EFDD-ryhmän puolesta, herra Nate. Uh, Mr. President, um puhemies, puheenjohtajat, kaikki antavalla puheenjohtajia. Täällä on... Niin, herrat Van rompaa, että olette tullut tänään puhumaan Eurooppa-neuvostosta, Ukrainasta, energiasta, taloudesta ja kaikki näyttää olevan hyvin perinteistä toimintaa, mutta olen kuunnellut teitä viimeiset viisi vuotta ja haluaisin esittää arvostelua siitä, mitä olen kuullut. Olette usein muistuttaneet minua vanhempaa valtiomestamme, joka oli Saddam Husseinin äh, terveysministeri, joka sanoi, ja sanoi, että Irakissa ei ollut amerikkalaisia joukkoja saman aikaan, kun tankit vyöryvät Bagdaniin. Tämä muistuttaa koomista alia. And, and Finish. Nein, nein, warten Sie mal einen Moment. Das hetkinen, hetkinen, hetkinen. Say, we've witnessed something similar. Olemme voineet nähdä jotakin hyvin samantapaista viimeisten viiden vuoden aikana. Hyvä kollega, tämä ei käy. Odotakaa hetkinen. Tämä ei käy. Nyt te olette hiljaa. Te ette voi Euroopan neuvoston puheenjohtajaa verrata verisen diktaattorin propagandaministeriin. Das ist Se on selvästi liikaa. Olkaa pidättäväinen, tämä on selvästi sen ylittävää, mikä on sallittavaa normaalissa kiistakeskustelussa parlamentissa. Minä vaadin, että lopetatte tällaisten ilmaisujen käyttämisen tai, tai niin kauan kuin minä olen tämän talon puhemies, te voitte lähteä liikkeelle siitä, että tässä seuraa rangaistuksia. Toivon, että ymmärrätte tämän. Okay, I will carry on then. Okay. Jatkan sitten. Mitä te olette saavuttanut viiden vuoden aikana neuvoston puheenjohtajana? Te olette tukenut demokratiaa Kreikassa etelässä poistamalla virasta kaksi demokratiassa valittua pääministeriä te olette myös nähnyt valtaisan nuorisotyöttömyyden kasvun, joka nyt on saavuttanut 50 prosenttia Espanjassa, Kreikassa ja Italiassa, joten yli miljoonaa nuorta eurooppalaista ei löydä työtä ja elää epätoivoisesti ja on lähtemässä koko maanosan. Espanjalaiset muuttavat Argentiinaan, portugalaiset Brasiliaan, jopa Angolaan ja näyttää siltä kaikki muut tulevat Britanniaan. Viime vuonna meillä oli 270 000 ihmistä, jotka muuttivat Iso-Britanniaan. Suurin osa Euroopan unista tämä valvomaton ihmisten vyöryminen on johtanut siihen, että monet ihmiset menettävät työpaikkansa jopa. Ja kuitenkin te, herra Van Rompuy, edelleenkin sanotte, että me emme saa valvoa omia rajojamme. Mutta sen lisäksi te myöskin te haluatte laajentaa Euroopan unionia edelleen itäänpäin vaikkakin lähestulkoon kaikki lännestä, Ukrainasta länteen katsovat, että se on hulluutta. Te puhutte eh, skeptisyydestä, joka itse asiassa nousi esille selkeästi Euroopan vaaleissa. Kuitenkin sanotte, että eurokriisi päättyi viime vuonna, mutta ei. Deflaation riski on nyt olemassa Välimeren alueella. Herra Van Rompuy, minusta teidän viiden vuoden toimikautenne neuvoston puheenjohtajana voidaan koota yhteen kolmena asiana inflaatio, epätoivo ja kaiken illuusioiden menettäminen. Joten mikään, mitä minä sanon täällä, ei tule vakuut... Mitä sanotte, täällä ei tule ole vakuuttanut minua. Nyt saa herra Borgetsio puheenvuoron. Kiitoksia puhemies. Vietin aamupäivän työntekijöiden kanssa, jotka edustavat Italian terästeollisuutta, ja he esittivät minulle kysymyksiä, eh, jotka liittyivät tämänhetkiseen tilanteeseen. Ja meidän, minä halusin pohtia heidän kanssaan eh, sitä, eh, millainen, millaisen tulevaisuuden saamme. Meillä on kaikki syy kuunnella kymmeniä ja kymmeniä miljoonia äänestäjiä, jotka ilmaisivat kantojaan. Miten, kun he ajattelevat, että me emme ole tehneet melkeinpä mitään, olemme vain aiheuttaneet uutta byrokratiaa tähän rakennelmaan. Täällä on tehty vääriä valintoja, jotka liittyvät muun muassa kilpailukykyyn kun ajatellaan kilpailukyky, tiettyjen alojen kilpailukykyä ja globaalia kilpailukykyä, niin ne valinnat, joita on tehty ja on, eivät välttämättä ole sellaisia erinomaisia valintoja, jotka ovat parantaneet kilpailukykyämme, Palaan vielä niihin tärkeisiin teemoihin, joista täällä on puhuttu. Puhun vaihtoehdoisista energioista. tässä valtiot ovat erehtyneet siinä mielessä, kuinka ovat energiaa verottaneet. Kun ajatellaan kuluttajia ja kuluttajien osaa, niin kyllä meidän on otettava huomioon sekin, että samalla kun pyrimme eh, investoimaan uusiin energioihin, niin eh, emme voi toisaalta toisella kädellä viedä ihmisiltä ehm, muita tärkeitä asioita, kuten vaikkapa ruokaa. Tämä eurooppalainen eh, byrokratia nimittäin on sellaista niin tukehduttavaa, että esimerkiksi elintarviketuottajat, pienet sellaiset, eivät pärjää. halutaan tietenkin kestävää tuottavuutta ja samalla halutaan intensifioida sitä. Olen sitä mieltä, että YMP on investoinut aika paljon tällaisiin tavoitteisiin, kun ajatellaan myös mm, demografista tilannetta, niin miten pystymme, miten, miten YMP on teidän mielestänne toiminut EU, EUn täytyisi antaa jäsenvaltioille eh, kannustimia eh, omintakeiseen tuotantoon. Ja lopuksi eh, kun puhutaan TTIP-sopimuksesta, äh, äh, komissiohan on se taho, ja ylipäänsä EU on se taho, joka valtioiden nimissä sitä neuvottelee. Kyllä viljelijöiden näkemykset tässäkin asiassa tulisi ottaa huomioon. Eli puhumme mitä tahansa, mistä puhumme mistä tahansa, ähm, puhutaan sitten energiasta tai mistä tahansa, niin on otettava huomioon ö, ihmiset, jos meidän täytyy suojella ihmisten Eurooppaa eikä pankkiirien Eurooppaa. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa aluksi herra Junka. Kiitos, puhemies. Meillä on siis viisi minuuttia. Viisi minuuttia vastata kaikkiin argumentteihin ja elementteihin, jotka täällä mainittiin. Se on aika lyhyt aika. Ja aion nyt vastata kaikkein lyhyesti. En pitänyt siitä tavasta, jolla eräät pääministerit käyttäytyivät Euroopan kokouksen jälkeen. Minulla oli aina sellainen vaikutelma, joka perustui pitkään kokemuksen, että Euroopan neuvosto on olemassa ongelmien ratkaisemiseksi, ei ongelmien laajentamiseksi. Ja pitkän aikaa minä olen tehnyt muistiinpanoja ja vertaisena, mitä sanottiin kokoussalissa ja sen ulkopuolella. Ja aika ajoin tapahtui sitä, että nämä lausunnot eivät olleet aivan samanlaisia. Minun on sanottava Matteo Rentsille, hyvälle ystävälleni, että minä en ole mikään byrokraatti jengin puheenjohtaja. Minä olen Euroopan komission puheenjohtaja, joka on poliittinen elin, ei pelkästään elin, vaan toimielin, kuten tekin. Ja minä pyydän kaikkia pääministeriä kunnioittamaan tätä toimielintä, koska olemme aivan yhtä legitiimejä kuin muutkin. Jos herra Barroso kuuli se, että vain byrokraatit käsivät Euroopan budjettia. minä sanoisin, että se budjetti olisi aivan toisen näköinen, jos näin olisi ollut. Tämä on hyvin pinnallista arvostelua, joka kohdistuu Euroopan komission. Euroopan komissio ansaitsee parempaa. Mitä tulee sitten Britannian pääministeriin? Kuunneltuani herra Kamallia, minun on sanottava, että se, miten te esittelette asioita, sanoessanne, että, että tämä on se tapa, miten asiat nähdään. Tämä on se tapa, miten asiat esitellään. Siinä on ero. Ne esitellään aivan eri tavalla osassa Britannian yleistä mielipidettä kuin ne pitäisi esitellä silloin, kun kunnioitetaan perussopimuksen sääntöjä. Ei. Minä en ole vielä päättänyt puheenvuoroani. Teillä varmaan on vielä lisää kysymyksiä. Haluaisin sanoa aivan selvästi, että komissio tässä kohdin soveltaa sääntöjä sellaisena kuin jäsenvaltiot ne ovat hyväksyneet. Ja koska kyseessä on ongelma, niin silloin Italian kanssa on pohdittu sitä, millä tavalla voidaan näihin ongelmiin vastata. Ongelma sellaisena kuin se tänä vuonna on, kun sovelletaan sääntöjä, on aivan toisenlainen ulottuvuudeltaan verrattuna edellisiin vuosiin. Koko, tämä kiistan koko on 9,5 miljardia euroa, 250 prosenttia enemmän kuin se merkittävä summa, joka aikaisemmin oli 3,5 miljardia. Eli pohdimme ratkaisua, mutta tässä on nyt ihan turha sanoa, että tässä on kyseessä joku eurooppalaisten byrokraattien jumittaminen, vaan nimenomaan jäsenvaltioiden täytyy soveltaa niitä sääntöjä, joita ne ovat itse hyväksyneet. Ja yritämme nyt pohtia ratkaisua, joka mahdollistaa ei pelkästään järjestämään tämän tilanteen, vaan löytämään ratkaisun ongelmaan, joka on vakava, joka ei koske pelkästään yhdistynyttä kuningaskuntaa, vaan myös muita jäsenvaltioita. Sääntöjen soveltaminen on muuten paljon isompi kysymys. Tämä ei ole mikään Britannian ongelma, vaan yleinen ongelma ja sitä täytyy nyt pyrkiä ratkomaan niin, että löydämme erilaiset tavat, joilla se voidaan ratkaista. Meidän täytyy myöskin ottaa käyttöön raha, jota ei ole hyödynnetty tähän mennessä, se on parempi kuin jättää se käyttämättä mutta se nyt ei ole mikään tämä ensiperiaate, jota tässä noudattaisin. Mutta kuitenkin kaikki mekanismit, entiset ja uudet, joita meillä on käytössä, me otetaan käyttöön. Euroopan investointipankki ja Euroopan, ja Euroopan unionin kehityspankki täytyy olla kasvun moottoreina ja lisäämässä työpaikkoja Ja tämä epäelegantti tapa, jolla Verhofstadt äh, vertasi mitä Yhdysvaltoihin, niin Euroopan keskuspankki äh, ei ole totta, että 2008-2009 ei olisi elvytyssuunnitelmia käynnistetty. Ne vähensivät ehdottomasti alijäämän ja julkisen velan määrää. Me emme käynnistäneet sellaisia suhdannevastaisia ohjelmia, joista ei ole mitään hyötyä, jotka voivat pelkkiä illuusioita. Ei mitään suhdannevastaisia, jotka palavat nopeasti loppuun ja jotka eivät saa aikaan mitään kestäviä rakenteellisia uudistuksia työllisyyskysymyksiin. Ystäväni Pitela sanoi, että olen sympaattinen henkilö, mutta liian tiukka. No kuulkaas, minä en halua jättää mitään tiukkaa vaikutelmaa. Mutta minä olen tiukka silloin, kun pitää puhua työpaikoista. Jos olette komissiossa, jos teillä on vastassanne tilanne, jossa meillä on yli 25 miljoonaa työtöntä, jos teillä on vastassanne ti- taloustilanne, joka on todella huono ja se vain pahenee entisestään päivä päivältä, niin vähän vaikea siinä on nauraa. Täytyy olla tiukka, koska haluan olla tiukka meitä kohtaan, niitä kohtaan, jotka kärsivät, jotka niillä, joilla ei ole työpaikkaa, eivät todellakaan naureskele. Meidän täytyy, jotta meitä otettaisiin vakavasti, meidän täytyy myös ilmaista itsemme vakavalla tavalla. Kiitoksia Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos sitoumuksestanne, kiitoksia lupauksistanne. Nyt annan puheenvuoron neuvoston puheenjohtajalle. Viisi minuuttia. Kiitoksia näistä viidestä minuutista. Ne ovat viimeiset viisi minuuttia niin tässä Euroopan parlamentissa. Ihan varmasti. Taatusti. Sitä paitsi en aio edes pyytää viittä lisäminuuttia. Muutama huomio niihin kahteen teemaan, joista jo puhuin, ja joita Eurooppa-neuvostossa käsiteltiin eh, ilmasto- ja taloustilanne. Haluan kiittää kaikkia niitä, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron ilmastoaiheesta, koska mehän puhumme aina eh, pitkän aikaa pitkästä tähtäyksestä. Valitamme, että eh, politiikka <clears throat> tähtää aina lyhyen aikaväliin, mutta nyt olemme huolissamme pitkän tähtäyksen tavoitteista. Ja nimenomaan tästä, tältä kantilta olemme myös ilmastoteemojamme kehitelleet. Täällä puhuttiin tavoitteiden kunnianhimoisuudesta. Ainahan sitä voi olla kunnianhimoisempi, mutta minun ongelmani ja seuraajani ongelma on yhdistää kunnianhimoiset tavoitteet ja yhteisymmärrys 28 jäsenvaltion välillä. Ja tämä on aina vaikea yhtälö. Me olemme olleet kunnianhimoisia me olemme saavuttaneet tiettyjä lukuja. Alle 20 prosenttia hiilidioksidipäästöinä ja vähintään 40 prosenttia vuoden 99 tai 90 lukuihin verrattuna vuoteen 2030 mennessä. Eli 20 prosenttia vähemmän kuin 10 vuotta sitten. Tämä on aika kunnianhimoista. Kun ajatellaan sisämarkkinoita, niin enää ei voida vaihtaa tai siis kaupata hiilidioksidipäästöjä eh, sen enempää Euroopassa kuin täälläkään. Tämä on nyt kotoperäinen ponnistus. Eli kun puhumme kunnianhimoisista tavoitteista, niin täytyy todeta, että sopimus on hyvin kunnianhimoinen, mutta tietenkin täytyy kiinnittää huomiota erityispiirteisiin, jokaisen jäsenvaltion e- omintakeisiin erityispiirteisiin. Ajatelkaamme, että emme olisi löytäneet yhteisymmärrystä. Missäpä jamassa nyt olisin? Eurooppa olisi epäonnistunut. Eurooppa odotuttaisi äh, taas muita. Äh, niin, e- eikä emme olisi siis täyttäneet lupauksiamme, joita meiltä odotettiin. Olemme nyt kuitenkin löytäneet yhteisymmärryksen kahden kuukauden neuvotteluiden aikana, ei ainoastaan Eurooppa-neuvostossa, vaan niiden valmisteluvaiheessa. Meillä oli komission ehdotus ja nämä meidän oli otettava huomioon myös näihin kolmeen tavoitteeseen liittyvät rajoitteet, joten me perustimme toimintamme siihen suunnitelmaan, jonka komissio oli meille valmistellut muutamia kuukausia aiemmin. Ja tämä 40 prosentin tavoite on selkeä tavoite. Meidän, sen saavuttamiseksi meidän täytyy saada aikaan energiasäästöjä ja käyttää uusiutuvia energioita. Muussa tapauksessa me emme pääse tähän 40 prosentin tavoitteeseen. Ja lisään vielä, että kun puhutaan energiataloudesta, niin aiemminkaan ei ole ollut sitovia tavoitteita, vaan indikatiivisia tavoitteita. Joten meidän täytyy yhdistää realismi ja kunnianhimoiset tavoitteet ja nyt me onnistuimme löytämään yhteisymmärryksen ja uskon, että jos me, jos me saamme aikaan ö, ilmastosopimuksen, niin se on aina hyvä asia. Aina olisi voitu ö, pyrkiä saamaan aika vielä parempi ö, tilanne, mutta jos nyt pistätte minut pistätte itsenne minun saappaisiini, niin voitte, saappaisiini, niin voitte ymmärtää, että kun 28 mm, äh, jäsenvaltion välillä pyritään saman yhteisymmärrystä, niin kyllä erimielisyyksiäkin on, ja se on sitä paitsi understatementti. Sitten kasvu. Meidän täytyy analysoida tilannetta, olemme yrittäneet jo niin tehdä. Me olemme yrittäneet analysoida tilannetta tarkkaan ja tavoitteena on tietenkin ollut luoda enemmän työpaikkoja ja kasvua, mutta tilanne on mutkikas. Koska kun ajatellaan rahapolitiikkaa, niin meillä on jo mm, politiikka, joka ottaa huomioon realiteetit. Ja kun ajatellaan budjettipolitiikkaa, niin komissionkin raportti vahvistaa sen, että budjettipolitiikassamme noudatamme neutraaliutta vuoden 2013 ja 2014 talousarvioiden osalta. Neutraalisuutta siinä mielessä, että budjetti ei saa rasittaa, tai siis se ei paina kasvua. Meillä kukaan ei puolusta sitä, että alijäämätilanteessa halutaan käyttää enemmän rahaa ja niin edespäin tilanne on se, mikä se on. Me olemme yrittäneet käyttää yhä enemmän ja enemmän sisämarkkinoita niin tavoitteenamme, eli pyrimme digitaalisiin sisämarkkinoihin ja energiasisämarkkinoihin, ja tähän aiomme kiinnittää huomiota jatkossakin, koska tällaisia uudistuksia voidaan pitää nimenomaan rakenteellisina uudistuksina. Ja investoinnit, investoinnithan ovat tällä hetkellä äh, alempana kuin ennen rahoituskriisiä, jopa niissä maissa, joissa taloudellinen tilanne on parhain. Investointien taso on nyt alhaisemmalla tasolla kuin 7-8 vuotta sitten. Miksi? No muun muassa siksi, että yksityinen velka on erittäin korkea. Yksityistä velkaa on luotu euron ensimmäisen vaiheen aikana. Jos täällä puhuttiin menetystä vuosikymmenestä ja me teimme euron alkuvuosina suuria virheitä, mutta ei se saa estää investointia ja lähtemästä taas vauhtiin, koska invest... mutta, mutta investointeja on valitettavasti lannistettu tähän saakka. Ja komissiohan aikoo nyt ö, tehdä investointialoitteen. Jean-Claude Junckerkin puhui yksityisten investointien ö, lisäämisestä. Totta kai julkisiakin investointeja täytyy tehdä, mutta yksityiset investoinnit ovat erittäin tärkeä, tärkeässä asemassa seuraavassa komissiossa. Eli meillä on koko joukko välineitä, joita voimme käyttää, mutta meidän täytyy myös analysoida tarkkaan, mitä eurovyöhykkeillä on ai- menneisyydessä tapahtunut. kiiferostat teki päätelmän, oman päätelmänsä. Ää, ei tässä ole sanottu, ei kukaan sano, etteikö liuskekaasu esimerkiksi olisi vaikuttanut ää, USAn kasvuun he ovat ehkä, siis voidaan olla kahta mieltä sitä, ollaanko siellä toimittu hyvin vai ei, kun ajatellaan pankkisektoria. Siellä ollaan meitä edellä. Ja sunnuntainahan julkaistiin pankkisektorin testien tulokset ja sen perusteella voidaan sanoa, että on erittäin tärkeää luoda uutta likviditeettiä tai sellaista likviditeettiä, joka on oleellista investointien käynnistämiseksi uudestaan. Me voimme aina oppia toinen toisiltamme. Ja t- tässä myös maksetaan lasku niistä erheistä, joita aiemmin on tehty. Sitten vielä hollanniksi muutama sana. En ole kauheasti puhunut hollantia jonkun kerran aina. Niin, Joka tapauksessa Euroopan parlamentissa ja sen ulkopuolella, ja se, joka on ottanut minun yhteyttä, yksittäiset äh, ryhmäpuheenjohtajat. Minä olen ollut tässä suhteessa aivan äh, pyrkinyt tilanteeseen, jossa epävirallisten yhteyksien avulla olemme kyenneet rakentamaan hyviä suhteita, vaikka olemmekin olleet eri mieltä joskus asioista. Lissabonin sopimus on luonut Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, mutta sellaisen, jolla ei ole juuri mitään luonnollisia siteitä eri instituutioihin, ei Euroopan komission puheenjohtajan, ei euroryhmään, ei juurikaan Eurooppa-neuvoston debriefauksiin, eikä juurikaan Euroopan parlamentin. Ja se, mikä ei virallisesti ole ollut olemassa, on epävirallisesti luotu. Ja sitä olen pyrkinyt tekemään niin, että instituutiot sellaisenaan pyrkivät samaan suuntaan. Ei se mikään helppo työ ole ollut. Ja kun Eurooppa-neuvosto on tehnyt aloitteita ja on aloittanut lainsäädäntöprosessin, niin kuin ilmastokysymyksessä nyt, niin sen seurauksena sitten on päästy lopulta sopimukseen. Ja Euroopan neuvoston johtaja IT olette osittain suhtautunut kriittisesti minun, mutta olen aina teitä puolustanut, olen sanonut, että Euroopan parlamentti suhtautuu asioihin kriittisesti, kriittisesti. Kaikki eivät ole oppositiossa, mutta me olemme aina lopulta päässeet yksimielisyyteen tai yhteisymmärrykseen. Myös Euroopassa budjetissa myös siinä, että 28 jäsenvaltiota saadaan samalle linjalle ja että rakennetaan parlamentin ja neuvoston välisiä suhteita ja päästään yksimielisyyteen. Me kaikki ajamme Euroopan asiaa ja eurooppalaiset toimielimet viimeisen viiden vuoden ajan ovat pyrkineet tekemään mahdollisimman paljon yhteistyötä. Ja kaikki, tämä on ollut kaikkein vaikein aika, joka Euroopan unionilla on ollut historiansa aikana ja sanoin tämän jo aiemmin. Ja ongelmat ovat ikään kuin lisääntyneet. Seuraavan viiden vuoden ajan jäsenvaltiot, joilla on erittäin suuri vastuu ja yhteisö, jos me emme kykene osoittamaan, että taloudellinen kasvu ja työpaikkojen luonti on mahdollista, niin silloin myös seuraavien vaalien lopputulos on aivan toisenlainen valitettavasti negatiivisessa mielessä. Eli seuraavat viisi vuotta ovat poliittiselta merkitykseltään vielä tärkeämmät kuin kuluneet viisi vuotta. Vielä kerran kiitoksia, adieu ja au revoir. Merci beaucoup, monsieur le président, pour vos... Kiitoksia kovasti puheenjohtaja Suuret kiitokset myös tästä teidän viestistänne Euroopan parlamentille. Sillähän tulee olemaan erittäin tärkeä rooli tulevien viiden vuoden aikana. Se tekee yhteistyötä komission kanssa, pyrkii antamaan vastauksia kansalaisillemme. Se on haaste, jonka otamme vastaan ja haluamme sinne onnistua. Me tulemme tekemään oman työmme ja haluamme kiittää teidän tekemästänne työstä ja kiitämme myös tästä luottamuksen viestistä meille. Kiitoksia kovasti, että myös puolustitte monikielisyyttä, kun halusitte käyttää omaa äidinkieltänne. No niin, nyt Borgitsio eipä olekaan paikalla. Annan puheenvuoron Natsolille. Uh, Mr. President. Puhemies, anteeksi puheenjohtaja, näissä viimeisissä toimissa, herra neuvoston puheenjohtaja Van Rompuy, te hyökkäsitte viime kuulla Britannian pääministerin kohtaan 1,7 miljardin summan laskun hänelle. Nyt Britannian veronmaksajat joutuvat nyt maksamaan tämän laskun siksi, että me olemme olleet menestyksekkäitä. Menestyksestä rankaistaan Euroopan unionissa – uno, no, että se, että David Cameron käytetty kuin Hugh Grant tässä tilanteessa, se on, hänelle äh, anteeksi, mutta me meille sanottiin, että me joudumme maksamaan tai me saamme sakot. Haluaisin sanoa lopuksi suuret kiitokset Van Rompaille ja myös herra Barrosolle siksi, että te olette ajaneet Iso-Britannian ulko ja minä toivon, että pikaisesti menee tuosta ovesta. Kiitos. Monsieur Lambert, vous avez la parole. Monsieur Van Rompuy, que vous avez été nommé de ceux... Teidät nimettiin henkilöksi. Teitä nimettiin henkilöksi, joka tulee pienestä maasta, jolla on poliittista profiilia. Ja hyvin usein puhuttiin Tony Blairista suurena johtajana, joka toi Euroopan pois ongelmista. Herman van Rompuy totesin tuolloin, yllättää meidät ihan yllätti meidät paljon. Tietenkin tunnen teidät ja täytyy kyllä tunnustaa, että en itse asiassa loppujen lopuksi ollut niin yllättynyt kuin olisin halunnut olla. Olette aina korostanut sitä, että politiikassa on kysymys mahdollisuuksista ja ilmastokysymyksistä. yksi asia on ollut se, että ollaan kunnianhimoisia, mutta ei samaa mieltä, mutta toinen sitten se, että taas sovitaan asioista. Ja haluaisin esittää teille kysymyksen siitä, että kun katsot Euroopan unionin tilaa tänä päivänä, ja tämä kysymys ei ole pelkästään teille, vaan kaikille meille, jos katsotaan sitä, mikä on mahdollista, onko yhden prosentin nosto, kun puhutaan köyhistä ja syrjäytyneistä, 20 miljoonaa eurooppalaista työttöminä ja kriisin jälkeen yksi prosentti kansalaisista on rikastunut, niin onko silloin tehty kaikki se, mitä tämä mahdollisuuksien politiikka on meille mahdollistanut? Minä ajattelen, että kun katsotaan lopputulosta, niin olisi ollut mahdollista kyllä tehdä paremmin. Kuten Barroso totesi, te ette ole ainoa vastuussa, mutta olette kuitenkin ollut osa näitä vastuuhenkilöitä, Euroopan unionin johtajistoa. Ja haluaisin teidän puoleltanne kuulla enemmän, olisi halunnut kuulla enemmän painotusta sosiaalisen panostuksen. Puhuitte kovasti taloudellisesta vanhoillisuudesta, mutta yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta on puhuttu aivan liian vähän. Kiitoksia ja sitten Leijarik. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää niistä äh, selvityksistä, joita esititte tekemästänne työstä. Nyt te Juncker ilmoititte, että neljä puheenjohtajaa laatisi tekstin eurovyöhykkeen tilanteesta, jos oikein ymmärsin. Ja Van Rompuy, te sanoitte, että EKPn EKPssä halutaan kiinnittää huomiota Maastrichtin kriteereihin, joita ei kunnioitettaisi, mutta eihän tässä kyse ole siitä, että Maastrichtin kriteereitä ei noudatettaisi, vaan tässä on pikemminkin kyse jonkinlaisesta vastareformista. Kun ajatellaan keskuspankin tilannetta, niin Kyllä, tässä on muutosta tapahtunut verrattuna siihen, mitä olemme aiemmin nähneet. Yksi asia on kuitenkin alhaiset korot, toinen asia on se, että mahdollistettaisiin reaalitalouden toiminta. Tässä kohtaa on ollut blokkia. Te olette puhuneet yksityisestä rahoituksesta, mutta ongelma on myös yksityisellä sektorilla tapahtuvat esimerkiksi johtajien aivan järkyttävän suuret tulot ja niin edespäin. Kiitoksia puheenvuoron saa Ferostat. Euh, euh, niin, puheenjohtaja Van Rompuy, minun mielestäni belgialaisena hoidatte työnne hyvin. Belgialaisethan ovat aina hyvän eurooppaisen politiikan tiellä – No luonnollisesti Luxemburgin, mutta tietysti nyt Belgia ennen kaikkea. Haluaisin puuttua yhteen asian, jota en ymmärrä. En ymmärrä kaikkea tätä kritiikkiä. Kuulin täällä sitä, että sanottiin, että Euroopan unionin tila ei ole hyvä. No, se on totta. Talouskasvu on heikkoa, työttömyyttä on paljon, pankkiongelmat, mutta en ymmärrä, että kaikki nämä sanovat, että no, meidän täytyy palata taaksepäin meidän täytyy kuitenkin saada vähemmän Euroopan unionia. Kun ongelmahan nimenomaan on juuri sitä, että meillä ei ole riittävästi integraatiota Euroopan unionin tasolla. Ne nuoret, jotka menevät internetin, löytävät uuden sovelluksen. Euroopassa täytyy olla 28 eri lupaa, 200 sopimusta mobiilioperaattoreiden kanssa ennen kuin tuo sovelluksen saa markkinoille koko Euroopan unionissa. Yhdysvalloissa yksi lupa, kolme sopimusta kolmen operaattorin kanssa. Siellä voidaan käyttää kaikkea pääomaa, mitä on käytettävissä, että voi rahoittaa hankkeita. Meillä ei voi käyttää sitä pääomaa, mikä on oman maan ulkopuolella. Minä pyydän siis yhtä asiaa, Jean-Claude. Kunnianhimoa seuraavien vuosien aikana. Se erottaa meidät muista maailmanosista. Nimenomaan kunnianhimon puute siis. Kiitoksia kovasti. Nyt puheenvuoron saa Henkkele. Herr van Rompuy, ich bin... Herr von Rompuy, olen uusi täällä, enkä voi esi- edustajana kiittää teitä, haluan kiittää teitä kansalaisena teidän toiminnastanne. Haluaisin sanoa lyhyesti jotakin energiaa ja ympäristöön, mutta se mitä tällaista niin isosta Britanniasta kuitenkin on asia, joka huolisuttaa minua. Minä uskon, että olette oikeassa kun sanotte, että Euroopassa pitää noudattaa sääntöjä, täällä on usean otteeseen puhuttu siitä, mutta että tämän vaatimuksen esittävät ne, jotka Euro- eurooppalaistamisyhteydessä eivät ole noudattaneet sääntöjä, on minusta aika koomista, koska minun havaintojeni mukaan lähes kaikki lupaukset, joita meille annettiin, kun euro otettiin käyttöön, rikottu. Esimerkiksi juuri se, että että ei annettaisi rahoituksellista tukea, tätä kieltoa ei ole noudatettu. Minä huolestuttaa kuitenkin se, mitä täällä on sanottu Isosta Britanniasta. Jos miettii sitä, mikä brittejä häiritsee, ja herra Nathalin uunut tässä mahdottomassa se oli kuultavissa, heitä häiritsee oikeutusti se, että, että läheisyysperiaatetta ollaan uhraamassa ja tapahtuu keskittymistä – komission ja euron pelastamiseksi on kilpailun periaate eri jäsenmaiden välillä saatettu pois voimasta nyt harmonisoidaan. Ja euron pelastamiseksi se periaate, että maa itse vastaisi veloistaan ja pankkeistaan, on myös saatettu pois voimasta. Nyt sosialisoidaan nimittäin velat ja pankkiriskit. Ja herra Weberiäkin haluaisin muistuttaa siitä, että tästä vasta olemme yhtä mieltä, että meidän pitäisi huolehtia siitä, että Iso-Britannia pysyy Euroopan unionissa. Ja saan muistuttaa teitä siitä, että huolimatta näistä kiistoista Iso-Britannia edelleenkin kuitenkin on suurin maksuosaksien osuuksien maksaja Euroopan unionissa. Ja miettikääpä herra Wieber, kuka sitten maksaa, jos he lähtevät. Van Brent, saatte puheenvuoron. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ja ennen tätä toiseksi viimeistä puheenvuoron Euroopan parlamentissa. Aion mielelläni käyttää sitä tässä meidän yhteistä äidinkieltämme. Ilmastonmuutoksesta on keskusteltu hyvin paljon ja kun katsotaan ilmasto- ja energiaongelmia, niin valitettavasti ne ovat aika paljon vielä marginaalista. Lisäksi tämä viimeinen ipcc kertomus, siinä on kaksi päätelmää, jotka ovat tärkeitä, joista ensimmäinen – on tietysti ihan selvä. Me tunnemme sen jo pitkältä ajalta. Ensimmäinen päätelmä on se, että ilmastonmuutos on todellista, sen ennen kaikkea ihmisten aiheuttamaa ja sen seuraukset uhkaavat olevan erittäin dramaattisia. Kello on nyt viisi vaille 12 tässä suhteessa. Ja nyt meidän täytyy toimia. Siitä syystä politiikan tekijöiden täytyy nyt tehdä tästä oikeat johtopäätökset ja kantaa vastuu. Ja tässä suhteessa meidän tulisi katsoa sitä, mitä neuvoston päätelmät ovat. Ja haluan toistaa tämän ja tukea sitä. Sopimus on olemassa ja se on tietysti hyvä uutinen. Teidän lapsenlapsenekaan en voisi katsoa silmiin, jos minkäännäköistä sopimusta olisi saatu aikaiseksi Euroopassa tai muualla maailmassa. Pariisin konferenssi voidaan ainakin sanoa, että se on olemassa, mutta älkää nyt odottako mitään valtavaa hurrahuutoa meidän ryhmältämme. Me tuemme tätä sopimusta, mutta se on todellakin aivan liian vähän kummianhimoinen. Seuraavien kuukausien aikana pyrimme kaikilla eri tasoilla tässä kun odottelemme Pariisia, niin sitä tiukentamaan. Ennen kaikkea nämä tavoitteet. Minun mielestäni on erittäin tärkeää, että me voimme saada nämä säännöt täytäntöön pantua. Ja kun puhutaan energiatehokkuudesta, aiemminkaan meillä ei ollut mitään tällaisia pakottavia tavoitteita, mutta niitä ehdottomasti tarvitaan. Energiatehokkuus ei lisänny. Jäsenvaltioiden energiakulutus on aivan liian suurta, vaikka ai, kaikki asiantuntijat sanovat, että kun kysymys on energiapolitiikasta ja ilmastopolitiikasta, kohtuullisen hintaisesta energiassa, niin ne ovat nimenomaan tämän ratkaisun ytimessä. Lisäksi tässä vielä jonkun verran porsaanreikiä. Meidän täytyy huolehtia siitä, että tietyt maat eivät saa mitään blankosekkiä käyttöönsä, vaan että ne todellakin investoivat. Sopimus kuitenkin on olemassa. Ja Herman, se on teidän ansiotanne. Jos et sinä olisi siellä ollut ja kaikki nämä ihmiset, niin sopimukseen ei olisi päästy. Ja siitä haluan kiittää ja koko minun ryhmäni haluaa kiittää siitä ja haluan kiittää siitä työstä, jonka olet viime vuosien aikana tehnyt. Kaikkein suurin ongelma arkipäivässä ei ole tämä, nämä voimasuhteet Euroopan parlamentissa, ja päätänkin tähän, kaikkein suurimmat ongelmat on se, on se, että joka kerta kun hallitusten päämiehet tulevat mukaan neuvoston kokouksiin. He ajattelevat vain ja ainoastaan oman kansansa näkemyksiä asiasta. Meidän täytyy Euroopassa pohtia sitä, millä tavalla tuo ongelma voitaisiin ratkaista. Kiitoksia vielä kerran Herman. Thank you very much. Now Kiitoksia kovasti ja viimeinen puhuja on Manfred Weber. Niin, Aivan lyhyesti. Tavallisesti en kommentoi kollegojen puheenvuoroja, mutta kun kuuntelen Jukipin kollegojen puheita silloin. Minä mietin, mitä he sitten tekevät, kun he lähtevät täältä Euroopan roskiksesta, koska elämästä tulee varmaan aika lohdutonta sitten sen jälkeen, kun ei ole enää tätä asiaa. Mutta tämä näistä populisteista, että oli kysymys sitten siitä, noudataanko sääntöjä ja miten tähän suhtaudutaan. Se noudataanko sääntöjä, Sitten eivät päätä poliittiset puolueet onneksi, siitä päättävät tuomarit. Se on heidän tehtävänsä meidän poliittisessa järjestelmässämme ja näin on hyvä. Haluaisin kollega Kamelille, Kamalille sanoa, että todellisuudessa totta kai on vaikea, jos saa lisälaskun. Kyllä minä sen ymmärrän. Mutta totta kai minä toivon, että Iso-Britannia pysyy mukana niin kuin muutkin. Näin toivat useimmat täällä talossa, mutta selvää on, että jos me sallimme sen, että valtiot eivät täytä velvoitteitaan, silloin joutuvat muut ottamaan nuo velvoitteet kantaakseen. Se on tosiasia. Ja haluaisin tietää, miten AFD selittää saksalaisille sitten sen, jos, jos tästä luvutaan se, että saksalaiset ja itävaltaiset maksamaan sitten enemmän. Me katsomme, että sääntöjä pitää noudattaa, kaikkien yhdessä mm, pitäisi välittää tämä viesti eteenpäin. Ja herra Van Rompuylle vielä lopuksi alussa sanoin, että pyysin te hiukan provosivasti, että kertoisitte hiukan meille sisäisesti sitä, mitä neuvostossa tapahtui, mutta sanoit alussa, että pysytte tyylillenne uskollisena loppuun asti, ette siis noudattanut toivettani, enkä saanut kuulla mitään sieltoja, mutta tämä kuitenkin osoittaa sitä, miten olette tyylinen uskollinen ja mitä olette tehnyt työnne, ja kiitoksia vielä kerran. Kiitoksia. Niin, hyvä Kapor, tämä ei ole mikään keskustelu, tämän puheenjohtajakokous. Fleur, you don't... Ette saanut puheenvuoroa. You and how wonderful you are. Antakaa sellaistakin puhua, jotka muut kuin jotka onnittelevat. Katkaisitte Natalin puheen kesken kaiken. Tämä on ihan naurettava parlamentti. Kokous loppui. Haluan kiittää puheenjohtaja äh, Van Rompuyta ja Junckeria siitä, että olivat täällä. Sääntöjäkin täytyy kunnioittaa, arvon edustaja. Se on selvä. Teidän edustajanne on jo puhunut. Nyt tämä kokous loppui. Au revoir, à tout à l'heure. Au revoir